avat pääsumestuksen laatijat. Puheenvuoron aluksi Rova Kronberg, yksi, puolitoista minuuttia. Thank you, Chairman. Kiitoksia puhemies. Hiljattain monta henkilöä sai surmansa Bangladesin pääkaupungin ulkopuolella poliisin mukaan. Ainakin 18 surmattiin raporttien mukaan. Meidän täytyy yhä jatkaa ripeitä riippumattomia tutkimuksia tämän tapahtuman ja muiden tapahtumien suhteen. Olemme huolissamme jatkuvasta väkivallasta ja täydellisestä Bangladesin valtion halvaantumisesta kahden poliittisen leirin kiistan seurauksena. On erittäin valitettavaa, että parlamentti ja poliittiset puolueet eivät ole löytäneet kompromisseja, joita tarvittaisiin, jotta Bangladesin kansa voisi saada mahdollisuuden ilmaista demokraattisesti toiveensa muutoksesta. Poliittisen kuohunnan pahetessa Bangladesh pyrkii pääsemään köyhyydestä kuiville ja tukemaan teollisuuttaan. Monet katastrofit, kuten tiedämme ro, romahtaminen surmasi erittäin monia työläisiä. He ovat olleet valitettavia. Me haluamme vedota kaikkiin toimijoihin, poliittisiin toimijoihin maassa, jotta maan poliittista ja taloudellista vakautta ei asetettaisi riskin alle. Ihmiset tarvitsevat työntekijöiden oikeuksia ja naisten oikeuksien parantamista. Kiitoksia. Kiitos. Kollega Koval, yksi minuutti. Panie przewodniczący, wydarzenia... Puhemies, tapahtumat Bangladesissa ovat todella huolestuttavia. Vaalit olisivat olleet tilaisuus rauhanomaiselle kilpailulle puolueiden kesken, mutta näin ei käynytkään. Tästä syystä me reagoimme päätösasemalla, joka herättää paljon kiinnostusta Bangladesissa. Siellä on hyvin kiinnostuneita siitä, mitä Euroopan unionissa tapahtuu. Meidän täytyy tänään puhua tärkeistä asioista. Kysymys ei ole pelkästään poliittisesta yhteenotosta, vaan myöskin uskonnollisesta yhteenotosta. Ja on hyvin huolestuttavaa, että on tapahtunut levottomuuksia vaalien jälkeen. On ollut myös väkivaltaa raiskauksia. Meidän on lähettävä selkeä viesti, että me myöskin tuemme niitä voimia, jotka ovat sen puolesta, että tilanne Bangladesissa rauhoittoja on tärkeää, että tapahtuisi ainakin vähimmäistä yhteisymmärrystä tärkeimpien poliittisten ryhmien kesken. Kiitos. Nyt De Keiser, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puhemies nämä asiat, vaalit johtivat väkivaltaisuuksiin ja ainakin 21 uhrin vähän. Se vaihtelee lähteestä riippuen. Se on erittäin huolettava maan kohdalla, jonka kanssa meillä on ystävälliset suhteet ja jota on kohdannut jo useat tragediat, joista tässäkin talossa on keskusteltu. Me emme lähettäneet tarkkailijoita tuohon noihin vaaleihin, koska oppositio boikotoi sitä. Itse asiassa boikotti järjestettiin BNPn puolesta, joka sai 47 prosenttia paikoista vuonna 2001 ja kaksi kolmasosa, anteeksi, 47 prosenttia äänestä ja kaksi kolmasosaa paikoista parlamentissa. Eli tämä boikotti siis heikensi näitä vaaleja ja Awaminin liigan uudelleenvalinta ei ollut mikään yllätys mutta vaaleihin osallistumisen taso oli erittäin heikko. Siitä syystä vaadin hallitukselta, että se ottaa käyttöön demokraattisen opposition kanssa käytävän kunnollisen vuoropuhelun ja järjestää oikeat vaalit, jos se on välttämätöntä. Puhe katkaistiin. Ja kollega Benjen Nyt on vuorossa kollega Benjen, puolitoista minuuttia. Sorry, can I start? Saanko aloittaa? Uh, thank you. Kiitos puhemies Pahoittelen syvästi sitä, että Bangladesh ei onnistunut pitämään demokraattisia osallistavia vaalia. Liberaalit ja demokraattit haluavat vapaata yhteiskuntaa, jossa kaikilla maassa käyttää ääntään. Ja tämä merkitsee sitä, että on uskottavat, osallistavat vaalit. Ja siksi hallituksen ja opposition Bangladesissa nyt täytyy asettaa etusijalle Bangladesin ihmisten edut. Heidän täytyy löytää kompromissi ja sellainen ratkaisu, joka antaa mahdollisuuden uusille vaaleille pikaisesti. Kompromissi merkitsee sitä, että kunnioitetaan eh, Bangladesin väestön ääntä. Ja tuomitsen väkivallan, mutta tuomitsen myöskin mielivaltaiset oppositiopolitiikkojen pidätykset. Ne, jotka on pidätetty, pitää vapauttaa. Minä todellakaan en pidä hyvänä eh, kansainvälisen rikostumistumien roolia. Se ei ole onnistunut sovittamaan, eh, samanaikaan sovintoa sovintoakaan Bangladesin yhteiskunnassa – se on puhunut kuolemantuomiosta ja itse asiassa se on ollut hyvin jakava tekijä. Minusta on aika pöyristyttävää, että Iso-Britannian konservatiivit nyt näyttävät tukevan kuolemantuomion käyttämistä Bangladesissa, jos luen oikein sen, mitä kehotetaan äänestämään. Ja lopuksi kehottaisin korkea edustaja Rova Ashtonia käyttämään diplomaattista painostusta voimakkaasti, jotta saadaan aikaan ratkaisu Tätä auttaa oppositioedustajien lausunto tänä aamuna, joka osoitti, että oppositio haluaa lopettaa mielenosoitukset ja laikote, etsiä kompromisseja. Ja Toivotan, että tämä kompromissi syntyy, niin että voimme puolustaa ihmisoikeuksia, perusoikeuksia ja demokratiaa. Kiitos ja nyt kollega Tanokilta työllisyyspuheenvuoro konservatiivinen puolue eh, yhdessä kuningaskunnassa tuli täällä suoraan liberaalin suusta ulos, niin meidän näkemyksemme kuolemantuomiosta on asia, joka jokainen oma jäsenemme voi päättää oman mukaan. Meillä ei ole mitään yhteistä kantaa siihen. Kiitos. Nyt puolitoista minuuttia kollega Sousaa. Kiitoksia puhemies. Olemme kuulleet paljon tapahtumista, jotka ympäröivät Bangladeshin vaaleja ja väkivaltaisista yhteenotoista ja monien henkilöiden kuolemasta ja monien poliittisten johtajien vangitsemisesta. Mielestäni on tässä tärkeää, että saadaan aikaan riippumaton tutkimus, jotta saisimme tietää, mitä juuri on tapahtunut myöskin vangitut henkilöt tulisi vapauttaa. Myöskin sarja väkivaltaisia iskuja on ympäröinyt näitä vaaleja. Bangladesh on maa, jossa työolosuhteet ovat hirvittävät, ihmisille maksetaan äärimmäisen pientä palkkaa. Ja meidän tulisi kaikkien muistaa, että olemme hyväksyneet tekstiilitehtaasta koskevan yli tuhannen henkilön kuolemantapauksen jälkeen päätöslauselman tapahtuneesta. On tärkeää, että parlamentti rohkaisee myöskin neuvostoa koskemaan ja käsittelemään näitä ihmisoikeusloukkauksia. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi kollega Kaczmarek, yksi minuutti. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. vuoden 2013 alussa yli 300 ihmistä kuoli Bangladesissa, josta 18 vaalipäivänä. Se on suurin määrä kuolleita siitä lähtien, kun Bangladesh on itsenäistynyt. Taloudellinen ja yhteiskunnallinen edistys Bangladesissa, joka tähän mennessä saavutettu, on todella tämän väkivallan uhkaama. Kuolemantuolemujen kysymys on tärkeä ja käyttökielto siinä suhteessa olisi erittäin tärkeä asia ja parantaisi tilannetta. Vähemmistöjen oikeudet, uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilan, vähemmistön tilanne pitäisi ottaa huomioon ja väkivaltaisista hyökkäyksistä tulisi kieltäytyä. Me tarvitsemme kompromisseja, emme väkivaltaa. Kiitos. Kiitos. Näin persoonallisesti laatijat ja nyt sitten puhujat ryhmien nimissä. Aluksi kollega Posselt. Yksi minuutti. Herra puhemies. Nuorena ihmisenä eräs suuri poliittinen konflikti, jota minä seurasin, ensimmäinen oli Pakistanin jakaminen Mujibur Rahmanin Johla Banglashin syntyminen, itsenäistyminen olivat dramaattisia tapahtumia samaan aikaan, kun oli sota Indokiinassa. Valtavasti maa kuitenkaan tähän päivän mennessä ei ole päässyt jaloilleen. Sitä hallitsee muutama dynastia, nämä myöskin riistävät sitä, ja siille on tyypillistä köyhyys ja hirvittävät luonnon onnettomuudet. Ja vasta viime kymmenen vuotta ovat olleet sellaisia, että askel askeleelta on onnistuttu saman aikaan lievää hyvinvointia ja avaamaan hyvää tietä tulevaisuuteen. Mutta tämä hyvä tie menee väärään suuntaan, jos sen perustana eivät ole demokratia ja oikeusvaltio propagandan sijasta. Bangladesin täytyy todellakin löytää tie demokraattisiin osuuteen, jos se haluaa tulevaisuuden myöskin talouden alueella. Ei voi

Viime vaalien aikana Bangladesh pyrki demokratiaan. Näitä olemassa olevia ongelmia pitää pyrkiä ylittämään. Meillä on ollut hienoja esimerkkejä siitä, kuinka hallitus on pyrkinyt pääsemään eteenpäin huolimatta siitä, että tuomioistuin on tuominnut Gymnas Kiltin vakavista rikoksista. Hallituksen eh, hiljattaiset kokemukset ovat osoittautuneet eh, osoittaneet hiljattaisten päätösten olleen oikeita ja vaalien alla Jamaat al-Islami ryhmän väkivaltaiset iskut ovat jarruttaneet kehitystä. Toivottavasti uusi hallitus saa aikaan enemmän ja pyrkii vastustamaan näitä ääri-islamistisia liikkeitä. Kiitos. Seuraavaksi kollega Paska, yksi minuutti. Kiitos. Herra puhemies, hyvä komission jäsen. Yhteenotot tärkeimpien poliittisten voimien välillä johtavat väkivallan kärjistymiseen ja tosiasia, että nationalistinen puolue Bangladesissa boikotoi vaaleja erilaisten väkivaltaisten tekojen vuoksi ja vaalivilkkaus käy alhaiseksi, osoittivat, että voittaja tai avamiliiton voitto ei ole laillinen, ainakaan erityisellekin laillinen. Ja tästä syystä on luotava olosuhteet, jotka mahdollistavat vuoropuhelun poliittisten voimien kesken niin, että väkivalta ei enää kärjisty. Lähtökohtana voisi olla virkamieshallituksen luominen tai vaalien uusiminen sotatoimet täytyy saada pysäyttäytyksi. Kiitos. Seuraavaksi Kukan. Yksi minuutti. Puhemies. Tilanne Bangladesissa on kriittinen. Se liittyy ongelmiin, jotka eivät ole uusia. Aluksi haluaisin tuomita väkivallan, jota tapahtui vaalien yhteydessä haluan vedota hallitukseen, koska täytyy määrittää poliisille voimien selkeät tehtävät. Hallituksen täytyy kunnioittaa kansainvälisiä velvoitteitaan, iskut, hyökkäykset naisia ja lapsia vastaan eivät ole hyväksyttäviä. 18 ihmisen kuolema on selvitettävä. Kysymys on uhreista, jotka syntyivät yhteenotossa poliisien kanssa – Haluaisin vedota poliittisiin ryhmiin, että ne kävisivät vuoropuhelua. Vuoropuhelu opposition kanssa on välttämättä. Bangladesin täytyy edelleen pyrkiä demokratisoimaan yhteiskuntaa. Sovinto, kaikkien poliittisten voimien osallistuminen on edellytys toimivalle demokratialle. Ensimmäistä kertaa 1999 vuoden jälkeen oppositio oli parlamentissa. Tämä ei ole hyvä asia, koska silloin keskustelut parlamentissa eivät heijastele väestön mielipiteitä, joita vetoamme hallitukseen, että käydään vuoropuhelua. Andri Kiene. President, Kodix, on December the 5th. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. EPP piti kuulemistilaisuuden Bangladesista. Bangladesh kohti äh, avoimia ja oikeudenmukaisia vaaleja oli sen nimi. Tänä päivänä Olemme kaikki tietoisia vaalien lopputuloksesta. Me vetoamme tämän maan hallituksen, jotta se lopettaisi sortotoimet ja vapauttaisi satunvaraisesti pidätetyt opposition jäsenet. Jotta päästäisiin poliittista kriisistä, minun mielestäni kaikkia vaihtoehtoja tulisi pohtia mukaan lukien se, että pidetään uudet vaalit, jos kaikki poliittiset puolueet haluavat olla mukana. Ja tietysti EU tulisi käyttää kaikkia mahdollisia välineitä, joita siellä on käytettävissä, niin auttaakseen tämän kaltaista prosessia. Kiitos. Kiitos kollega Andrikiene. Nyt on vuorossa menettelymään puhujalistaa. Meillä on lähes kymmenen puheenvuoropyyntöä, hyvät kollegat. Ja itse asiassa on vain kahdelle aikaa, joten en voi ottaa huomioon niitä, jotka olivat käyttöön puheenvuoron ennen keskustelua aluksi kollega Hibnar. Dziękuję puhemies. Vaalit, jotka järjestettiin Bangladesissa hiljattain, ovat täysin demokratian vastaiset. Eivät vain siksi, että oppositio osallistunut niihin, vaan myöskin koska mitään riippumattomia tarkkailijoita näille vaaleille ei ollut paikalla. Awami League puolue voitti vaalit, mutta onko tämä todellakin kansan tahtoa heijastelevä tulos ja sen tyytymättömyyttä heijastelevä tulos? Täytyy ottaa huomioon, että monet seikat vaaleissa olivat puutteellisia. Bangladeshin pääministeriin pitäisi vedota, jotta se aloittaisi vuoropuhelun opposition kanssa eikä enempää verenvuodotusta tapahtuisi. Niin, ettei maa enää olisi taisteluiden keskiössä. Kiitos. Lopuksi kollega Geringen de Ödenberg. Kiitoksia. Hyvä puhemies. Bangladesh on palaamassa jälleen kerran tänne keskusteluihimme. Kaksi kuukautta sitten keskustelimme väkivaltaisuuksista Bangladeshissa. Tammikuun vaalit, joita oppositio boikotoi, vain syvensivät ongelmia tuossa maassa. Mielenosoitukset ennen vaaleja johtivat 300 ihmisen kuolemaan ja julkista omaisuutta vahingoitettiin. Erityisesti huolestuttavaa on se, että poliittisen sopin ei edes pyritä, vaikka kansainvälinen yhteisö siihen tukee. Viranomaisten tulisi lopettaa väkivaltaisuudet, jotka kohdistuvat oppositioon, pidättämiset, kiduttamiset ja vähemmistöön kohdistuvat hyökkäykset. Meidän tulisi pyrkiä vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ja jatkamaan vuoropuhelua, jotta voisimme löytää poliittisen ratkaisun. Kiitos. Herra kollega Migalski, puheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Te sanoitte, että catch the eye menettely sallii nyt vain kaksi puhujaa. ja te ette anna aikaisemmassa keskustelussa puheenvuoroja käyttäneille enää puheenvuoroa. Haluaisin kysyä miksi. Joku, joka käytti puheenvuoron edellisessä keskustelussa, ei saa joutua nyt syrjityksi tässä keskustelussa. Olisiko mahdollista nyt pidentää tässä menettelyssä puheenvuorolistaa? Olga Migalski, teen mitä voin. Mutta on olemassa tiettyjä valintakriteereitä, joita täytyy käyttää tässä menetysmän puhujalistaa, ja se on olemassa juuri sitä varten, että ne, jotka ryhmältään eivät kovin usein saa puheenvuoroa tai puheaikaa, niin että he saisivat myöskin mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Se on yksi kriteeri, että esimerkiksi ei ole puhuja pelkästään yhdestä maasta. Toinen on sitten myöskin se, että jos kollegat ovat jo aiemmin puhuneet tai ovat puhujalistalla tämän jälkeen vielä, että ja ovat jo kenties tulleet huomioiduksi kaksi kertaa aiemmassa menettelyssä puhujalistaa, niin, ja kun on vain kaksi minuuttia, edellisellä kerralla oli kolme puheenvuoroa, näin meillä tuli jokin kriteeri, tämä teen parhaani. Me emme varmastikaan emme käy tästä aiheesta keskustelua. Keskustelu on nyt päättynyt, ja nyt siirrymme Herra Migalski, herra kollega Migalski, me emme käy keskustelua tästä aiheesta. Nyt anna puheenvuoron komissiaisen Kallasille. Mr. President, or... Puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Tervehdimme kiireellisen Bertsman hyväksymistä parlamentissa. Olemme myös huolestuneita äskettäistä kehityksestä. Euroopan unioni on ollut aktiivinen vaaleja ennen ja se on tuominut myöskin vaalien aikana tapahtuneen väkivallan ja on kehottunut kaikkia puolueita osallistumaan vuoropuheluun. Niitä saadaan aikaan rauhanomaista rauhanomaiset vaalit, avoimet vaalit. Ja me myöskin ilmaisimme valmiutemme lähettää vaalitarkkailijoita EU-sta riippuen tietysti turvallisuustilanteesta ja ajattelen sitä, että saataisiin aikaan uskottavat vaalit. Ja täytyy myös mainita, että korkea edustaja Catherine Ashton tapasi Bangladesin ulkoministerin aivan äskettäin. Valitettavasti olemme olleet todistajina ennen vaaleja väkivallan kärjistymistä, joka johti lukuisiin kuolemantapauksiin, kärsimykseen ja myöskin aineellisiin vahinkoihin. Naisia ja lapsia samoin kuin uskonnollisia ja etnisiä ryhmiä ovat olleet uhrien joukossa. Me valitettavasti kumpikin poliittinen puolue, pääpoliittinen puolue, ei ole onnistunut pääsemään sopimukseen, niitä on saatu aikaan osallistavat vaalit. Bangladesin kansallinen puolue BNP päätti boikotoida vaaleja. Ja Avamiliitto puolestaan päätti jälleen kerran pitää vaalit olivat yksipuoliset. Näissä olosuhteissa EUn vaalitarkkailijoiden lähettäminen ei olisi ollut järkevää. Kiitämme herra Kovalia yhteistyöstä ja kovasta työstä viikkoina ennen vaaleja. Vaaleja varjostivat, varjosti väkivaltaa, osallistuminen oli alhaista ja nyt me vetoamme sen puolesta, että väkivalta päättyisi välittömästi. Me myöskin toistamme kehotuksen vuoropuhelun ja kehotamme Avamiliiton ja BNPn johtajia sopimaan yhteisesti hyväksyvästä tiestä eteenpäin, niitä saadaan aikaan avoimet, osallistavat ja uskottavat vaalit, mikä on Bangladesin väestön etujen mukaista. Haluamme aitoa vuoropuhelua ja täydellistä demokraattista prosessia, ja vain tällä tavoin Bangladesh voi tarttua niihin haasteisiin, joita se on kohtaamassa poliittisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti, mukautuna ne haasteet, jotka liittyvät työolosuhteisiin ja turvallisuuteen tehtaissa. Joka tapauksessa jatkamme toimintaamme kestävän toiminnan osalta. Seuraamme läheisesti poliittista ja ihmisoikeustilannetta ja olemme sitoutuneita <clears throat> tukemaan demokraattista prosessia Bangladesissa. Kiitos. Kiitos komission jäsen Kallas. Lopuksi totean, että esitettiin kuusi päätelmäesitystä. Keskustelu on siis näin päättynyt. Äänestys on seuraavan keskustelun jälkeen. Seuraavana aiheena listalla on aihe äskettäiset toimet homo- ja biseksuaalien transihmisten sekä inter- sukupuolisten henkilöiden kriminalisoimiseksi. Aluksi pääsomien laatia saavat puheenvuoron